Jan Duncan on nimitetty Iso-Britannian hallituksen jäseneksi ja näin ollen hänen paikkansa vapautunut 23. kesäkuuta alkaen. Teres Comandini Katsia on valittu Maltan parlamentin jäseneksi, joten hänen paikkansa on vapautunut 24. kesäkuuta alkaen. Viktor Negrescu on valittu tai nimitetty Euroopan asioiden ministeriksi Romaniaksi ja näin ollen hänen paikkansa täällä on vapautunut 30. kesäkuuta Yhdistyneen kuningaskunnan ja vastuuviranomaiset ovat ilmoittaneet, että Euroopan parlamentin jäseneksi on valittu John Flack alkaen 28. kesäkuuta. Myös Robert Matthews ja Wajid Khan 29. kesäkuuta alkaen ja John Howarth 30. kesäkuuta alkaen. He korvaavat täällä seuraavat edustajat Vicky Ford, Andrew Lure, Afsal Khan ja Annelies Dodds. Toivotan kollegat tervetulleeksi. He istuvat tässä parlamentissa ja sen elimissä työjärjestelmässä.